päätteeksi on tehty kuusi päätösasemaesitystä. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys seuraa nyt välittömästi. Nyt ovat vuorossa äänestykset. Ensin tilanne Kambodžassa ja Laosissa. Yhteinen päätösasemaesitys on mukana seitsemän ryhmää. Tarkistus kuusi. toinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänestys, tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tarkistetaan tämä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyvä, hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Päätösomaisitys kokonaisuudessaan muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin muut päätösomaisitykset ovat rauenneet. Nyt tulemme päätösosmaan joka koskee äskettäisiä vaaleja Bangladesissa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistutan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti näin osin tältä osin raukeaa kohta yhdeksän alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pääsomistus kokonaisuudessaan muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten lopuksi päätösomistus, joka koskee äskettäisiä kriminalisointitoimia LGBTI-ihmisten osalta. Haluatko herra Fosse työjärjestyksestä? Herra puhemies, tämä oli perustavallinen ongelma. Ja minun ryhmälläni oli erinomainen vaihtoehtoinen päätösmaesitys, eikä se halunnut osallistua yhteiseen päätösmaesitykseen. Mutta <clears throat> tämä meidän ryhmämme esitys oli ollenkaan paperissa, sitä oli edes käännetty. Näin on valitettavasti ollut tavallista viime aikoina, kun on yhteisiä verotusmäistyksiä, jotka kaikki allekirjoittavat. Se johtaa sitten siihen, että alkuperäiset tekstit ovat enää saatoilla, mutta kun osa ryhmistä tuo omat tekstinsä yhteisiä verotusmäistyksiä ja muut eivät, silloin täysistön pitää voida tekemään ero tekstien välillä. Ja siksi pyytäisin, että tulevaisuudessa jos ryhmä ei osallistu yhteiseen päätösohjelmaesitykseen. Silloin alkuperäinen teksti <clears throat> näiltä ryhmältä, joka pitää omaa tekstiään parempana, että sekin täysin käännetään ja on olemassa istuntopapereissa. Dank. Kiitos. Herra Posselt, tämä me tiedokseni, olette käsittääkseni oikeassa ja tämän asian tulemme ottamaan mukaan toimintatapoihin koska tekstihän ei ole kaikkien ryhmien allekirjoittama, että silloin myöskin vastuutteiset, jos tällainen teksti on, tilanne on tämä, niin silloin vaihtoehtoispääsemysykset myöskin ovat mukana ää, äh, käsiteltävinä. Haluaisin kuitenkin viitata siihen, että herra Posseltin ja kuitenkaan johtanut siihen, että olisi nyt pyritty lykkäämään äänestä. Hän olisi voinut tehdä näin. Minusta voimme tästä nyt katsoa, että olemme kiitollisia hänelle. Aluksi äänestämme kohdasta yksi alkuperäinen teksti puolesta Rouva Keiser. Euh, euh, Haluaisin sanoa, kuinka hämmästyneen olet ollut myöskin tästä poissaolosta. En EPPn päätöslauselmaa aikonutkaan tukea, mutta oletin, että se olisi täällä mukana. Tässä on todellinen ongelma. Kollega de Keiser, jos teitä nyt kovasti kiinnostaa, uskoakseni kansanpuolen ryhmä tulee tekemään kaikkeensa, jotta sen teksti tulee vielä jälkikäteen mukaan. Nyt äänestämme tarkistuksesta yksi alkuperäinen teksti, kohta yksi alkuperäinen teksti mukaan puolesta vastaan. Hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää Tämä on ehkä hiukan niukempi, tiukempi tilanne, joten äänestämme, tarkistamme, äänestämme. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahta 9 tarkistetaan. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kyllä minä näin tämän aika tarkkaan. Haluaisin viitata vielä kerran siihen, että jos kortti otetaan esille, en ottaa pois kortin ennen kuin äänestys on päättynyt, silloin he pitää äänestää pois ja silloin on hyvä, että kollega tietävät tämän. Kohta kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 12 tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 alkuperäinen teksti. Tähän suullinen tarkistus, jota en kuitenkaan tiedä kuka sen tekee. Hella, herra Preda. Paljon kiitoksia puhemies. Aivan yksinkertaisesti kyseessä on kappale 14 ja se, että että tähän lisättäisiin ja Venäjä näiden maiden listaa. Venäjä unohtui siltä pois. Onko tähän huomautettavaa? Ei näytä olevan. Näin kohta 14 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Päätösmaistus kokonaisuudessaan muutettuna puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Hyvät näistä herrat, näin olemme saaneet istunnon loppuun. Toivotan kaikille hyvää kotimatkaa. Brysseliin. Se tapaamme tai sitten taas siellä Strasbourgissa. Istunto on päättynyt.